Kiitos korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja. Meillä on kuusi päätöslauselmaehdotusta tämän keskustelun päätteeksi. Keskustelu päättyy tähän. Äänestämme aiheesta vielä tänään. EPPltä ja ECR-ryhmältä olemme saaneet pyydön äh, nimittää Pascal Arimon sisä